you... No niin, mikäli nyt voitte istua paikoillenne, voimme aloittaa kokouksen nyt uudestaan. Ensimmäisenä asiana esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Esityslista toimitettiin teille maanantai-iltana. Eli teillä ole mitään vastalauseita, se hyväksytään, paitsi että herra Omar G. haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madame la President. Rouva puheenjohtaja, kiitän siitä, että annatte minulle puheenvuoron. Minä haluan muistuttaa ensinnäkin artiklasta 130 kappale 5 työjärjestyksestä, jossa puhutaan kirjallisista kysymyksistä. Mitä tämä artikla sanoo? Jos kysymykseen ei saada vastausta, kolmen viikon aikana sille henkilölle, joka, jolle se on lähetetty, jos on kyse prioriteettikysymyksestä, tai kuuden viikon aikana, joka ei ole ensiarvoisen tärkeä. Sen jälkeen, kun se on lähetetty vastaanottajalle, se voidaan sen laatijan pyynnöstä lisätä esityslistalle seuraavaan valiokunnan kokoukseen, toimivaltaisen valiokunnan kokoukseen. 18. joulukuuta minä esitin kysymyksen komissiolle ensiarvoisen tärkeän kysymyksen, jossa puhuttiin tuopakkateollisuuden riippumattomuudesta, eurooppalaisesta seurantajärjestelmästä ja miten voidaan jäljittää rinnakkaistupakkakauppa. En ole saanut vastautta äh, niin, niin sen työjärjestyksenä sitten tämän aikataulun mukaisesti. Ja te annoitte sitten minulle oikeuden esittää pyyntö Eli lisäisin sen tähän meidän valiokunnan esityslistallemme tämän nimenomaisen kysymyksen. Ja nimenomaan 20. helmikuuta viime viikolla meidän valiokuntamme kysy- esityslistalla oli tämä minun kysymykseni, joka oli esitetty komissiolle, joka oli jäänyt vaille vastausta. Nyt on pakko sanoa, että minä olen erittäin ihmeissäni, kun totesin, että maanantaina tämä kysymys oli vedetty pois kokouksen esityslistalta. Me olemme parlamentaarikkoja, meillä on tiettyjä oikeuksia. Ne on kirjattu työjärjestykseen. Ja itse meidän toimielimme uskottavuuden kannalta, ja jos halutaan kunnioittaa meidän työtämme edustajina, teidän vastuuna vastuunne puheenjohtajana on soveltaa oikein työjärjestystä ja senpä takia minä nyt tässä vähän ihmettelin ja pohdinkin, mitkä ovat ne syyt, minkä takia tämä kohta otettiin pois, vedettiin pois esityslistalta. En voi muuta tehdä kuin todeta seuraavaa, että kun on kyse tupakkateollisuudesta, niin silloin aina käy samalla tavalla. Aina on paljon paljon vaikeuksia minä halusin esittää tämän kysymyksen komissiolle. Miten se on päättänyt, kun se hyväksyi lokakuun 10. päivä 2018 luettelon tupakkateollisuuden tieto, tieto, varastoinnista ja joulukuussa komissio teki valinnan. Te varmasti tiesitte ilman mitään tarjouskilpailua Denso Gis. Ja nämä ovat kaikki historiallisesti sidoksissa tupakkateollisuuteen. Te tiedätte, että viime vuonna minä vastustin toimeenpanevaa päätöstä, jossa puhuttiin rinnakkaiskaupasta tupakkateollisuudessa. Tämä on tärkeää. Samanaikaisesti kansail- WHO on nähnyt pöytäkirjan, sen pöytäkirjan astunut voimaan. Ja meillä on nyt ihan oikeus kyllä vähän tentata komissiota, miten tämä on sovitettu yhteen kaikkien, miten asetus sopii yhteen tämän pöytäkirjan kanssa. Tämän kysymyksen olisi pitänyt olla tänä aamuna kokouksen esityslistalla. En minä nyt pyydä mitään äänestystä tästä kysymyksestä, että lisätäänkö se esityslistalle. Jo kerran nyt on tässä kierretty tai ei ole noudatettu työjärjestystä. Minä olen euroedustaja, komissio oli vastannut minulle, se oli vastannut minulle suoraan. Ja minä totean, että sen olisi pitänyt, tämän kysymyksen olisi pitänyt olla esityslistalla tänä aamuna, jotta voisimme esittää uudestaan tämän kysymyksen. Kiitos edustaja Omarji. Tietystikin Te olette oikeassa periaatteessa. Komission pitäisi kyllä vastata kysymyksiin. Ei siinä mitään. Viime viikolla valiokunnassa komissio ei sanonut mitään muisista vastauksista, mutta tällä välin englanninkielinen versio lähetettiin meille ja se toimitettiin myös teille. Viikon loppuun mennessä saatte myöskin ranskankielisen version komission vastauksesta. Siksi sihteeristö ehdotti että tätä ei laiteta esityslistalle, koska tällä välin komission vastaus olikin tullut. Mikäli te haluatte esityslistalle yleisen keskustelun tästä aiheesta, tehän otitte esiin jotenkin kysymyksiä, jotka saattaisivat olla hyvinkin relevantteja. Voitte ehdottaa tätä koordinaattorinne välityksellä ja sitten voimme ottaa tämän pyynnön huomioon, mikäli muut poliittiset ryhmät suostuvat siihen, että tällainen aihe otetaan esityslistalle. Mutta mitä komission vastaukseen tulee, niin vastaussahan tuli. Mutta vain englanniksi, se on ihan totta, että se tuli vain englanniksi. Mutta se tuli kuitenkin. Haluatteko vielä samasta asiasta puhua? Tänään emme saaneet tätä isyysistalle, mutta puhukaa koordinaattorille. Ne koordinaattorin kokouksessa asia voidaan käsitellä ja mahdollisesti saattaa sitten tämä asia jatkossa isyysistalle, että siis haluat tätä. No ihan lyhyesti vain saitte puhua, koska meidän täytyy kohta aloittaa keskustelu. Minä haluan vain sanoa, että kun on täällä euroedustajana, meillä on joitakin, valtuuks- meillä on joitakin valtaoikeuksia ja silloin niitä pitäisi tiukasti soveltaa. Komission pitää kolmen viikon aikana tai kuuden viikon aikana antaa suoraan vastaus, lopullinen ja suora vastaus edustajalle. Näin ei tapahtunut. Minulla on oikeus pyytää tätä ilman, että käytän koordinaattoriväylää. Minulla on oikeus pyytää tätä asiaa esityslistalle. Ja te olette samaa mieltä, mutta samanaikaisesti sillä aikaa joku on henkilöstössä tehnyt päätöksen vetää tämän asian pois esityslistalta. En minä nyt tässä pyytä koordinaattoreiden päätöstä. Ihan yksinkertaisesti työjärjestyksen soveltamista. Minä en ole saanut komissiolta vastausta, suoraa vastausta. Kyllähän se voidaan minulle osoittaa ihan millä kielellä tahansa, mutta en saanut suoraa vastausta. Eli tänä aamuna meidän olisi pitänyt voida keskustella tästä aiheesta komission kanssa. Mr. Omarjee, uh, let's talk. Edustaja lopetetaan tämä nyt tähän. Minä pistin kyllä merkille, mitä te sanoitte. Te olette saanut vastauksen. Menettely nyt ei mennyt niin hyvin kuin se olisi voinut mennä. Esitystä toimitettiin muutetussa muodossaan koordinaattoreille. Teidän koordinaattorinne ei reagoinut esitystä, mitä minä voin tästä muuta sanoa. Te saitte vastauksen, että lopetetaan tämä nyt tähän. huutelua ilman mikrofonia. Kukaan ei pyytänyt, että esitystä muutettaisiin, joten tämä nyt hiukan epätäydellinen esityrista nyt sitten hyväksytty. Minulla on muutama ilmoitusasia. Strasburgissa 14. maaliskuuta, ei torstaina kello yhdeksältä. Meillä on lyhyt kokous, ympäristövaliokunnan kokous, koska meillä on joitakin äänestyksiä, jotka mahdollisesti täytyy silloin toimittaa kiireellisellä menettelyllä, koska esityställe niitä ei muuten saatu. Tietystikin saatte esitystä luonnoksen hyvissä ajoin ennen tuota kokousta. Toisaalta 21. maaliskuuta, joka on iltapäivä, kokouspäivä, joka meille on varattuna, voimme voimme iltapäivän osalta kokouksen perua, mutta aamupäivän kokous pidetään kiinni. Haluaisin myöskin kutsua teidät kaikki ympäristövaliokunnan koktailtilaisuuteen vaalikauden päätökseksi 27. maaliskuuta iltapäivän äänestysten jälkeen Strasbourgissa iltapäivällä äänestyssession jälkeen Strasbourgissa. Haluan kutsua paikalle myöskin ihmisiä komission puolelta, jotka ovat olleet meidän kanssa yhteistyössä ja tietystikin kaikki enmivalikon jäsenet ovat tervetulleita, joten merkatkaa tämä kalentereihinne. Tämä vaalikauden päätöstilaisuus. Tässä olivat ilmoitusasiat. Teille on toimitettu myöskin pöytäkirjat kokouksesta, joka järjestettiin 21. 22. tammikuuta ja 20. 9. tammikuuta, mikäli kukaan ei esitä huomioita. Pöytäkirjat on hyväksytty kokouksen loppuun mennessä. Nyt sitten käymme keskustelua tilintarkastustoimistoimien kanssa EUn ajoneuvojen päästöjen mittausjärjestelmästä. Paikalla on herra Samo Jareb, joka on tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Tervetuloa valiokuntaamme. Hän on se tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka esittelee 7. helmikuuta julkaistun tilintarkastustuomioistuimen tausta-asiakirjan, joka liittyy siihen, kuinka EU on reagoinut Dieselgate-skandaalin parlamentin valiokunta, joka suurelta osin vastaa tämän skandaalin, tämän skandaalin liittyvästä lainsäädännöstä olemme me, joten olemme erittäin iloisia siitä, että herra Jared on täällä tänään esittelemässä asiaa. Olkaa hyvä. Members of the committee, thank you very much. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät äh, naiset, hyvät herrat, kiitos paljon että minulla on tarjottu mahdollisuus esittää teille tämä asiakirja. Ensinnäkin minä haluaisin puhua meidän erityiskertomuksesta ilmansaastumuksesta. Ilmansaastumisesta ilmansaastuminen on yksi tärkeimmistä terveysuhista ympäristön taholta yli 100 000 ennen aikaista kuolemaa maksaa miljardeja euroja kuluu terveyskustannuksiin ja 40 prosenttia päästöistä, 11 prosenttia tulevat ajoneuvoista. Dieselgate osoitti meille selvästi, että käytössä olevat järjestelmät päästöjen vähentämiseksi ajoneuvojen kanssa. Nämä järjestelmät ovat toiminnassaan epäonnistuneet. Vaikka vähäspäästöt ovat vähentyneet vuodesta 2000 tuntuvasti, niin todelliset päästöt ovat kuitenkin hyvin korkeita, kahdeksan kertaa enemmän kuin mitä asetuksessa määrättiin rajaksi. Tilintarkastustuomioistuin on saanut puhemi- puheenjohtajakomissiolta selonteon ajoneuvojen päästöistä. Me olemme päättäneet, että että emme tuorita, suorita tätä tarkastusta, vaan laadimme tiedotusasiakirjan. Miksi? Koska teidän valiokuntanne on laatinut erittäin hyvän työn, tehnyt hyvän työn analysoidessaan järjestelmää. Me haluaa tehdä jo kertaalleen tehtyä työtä uudestaan. Toisekseen komissio on jo ryhtynyt toimenpiteisiin ehdottamalla uusia lainsäädäntötekstejä vastatakseen Emiksille, Emiksille lokakuussa 2018, mutta tämä pitää vielä hyväksyä jäsenvaltioissa, joten me emme voi vielä tehdä tätä tarkastusta. Kolmanneksi me haluamme tarjota Euroopan parlamentille meidän selonteomme ennen Euroopan vaaleja, jotta me voisimme tarkastella, mitä on tapahtuu tämän teidän valiokuntanne selonteon julkaisemisen jälkeen. Informaatiossa ei arvioida lainsäädännöllistä muutosta, mutta siinä tuodaan esille ongelmat ja haasteet, jotka voisivat vaikeuttaa toteutumista, toteuttamista. Sen takia me emme tee niin paljon suosituksia tässä asiakirjassa, vaan pikemminkin me otamme esille ongelmat ja toivomme voidamme sen myötä esittää ratkaisuja. Mikä on myönteistä on se, että jos ajattelemme skandaalia, se kiihdytti muutoksia. EU-ssa, kun liittyin ajoneuvojen valvontaan, mitä parlamentti ja komissio ovat, tehneet, ovat kasvattaneet toimivaltuuksiaan tässä asiassa. Voidaan seurata, mitä kansalliset viranomaiset ovat toteuttaneet. Meillä on mahdollisuus myös keskeyttää tyyppihyväksynnät ja toteuttaa sanktioita uusia. Uusi proseduuri on hyväksytty, jotta voidaan mitata CO2-päästöjä. Ajone, ajotestejä tehdään todellisessa ajotilanteessa. Ne on otettu jo käyttöön. Testit ovat pakollisia jäsenvaltioissa ja osapuolet voivat toteuttaa testejä päästöjen suhteen. Meillä, me olemme myös todenneet, että tässä on ilmeisiä etuja, jos ajattelemme NOx päästötestejä, koska päästöt tieliikenteessä maan teillä tiellä ovat laskeneet 800 mikrogrammasta 450 mikrogrammaan. Use of more effective after treatment technologies. Euro 6 moottoreissa. Tässä on kyse tehokkaammasta teknologiasta, jos ajattelemme selektiivistä vähentämistä. Me olemme myös korostaneet kuinka tärkeää näiden toimenpiteiden käyttö on ollut, mikä on ollut niiden seurausvaikutukset. Ne ovat sitäkin tärkeämpiä, jos voidaan rajata kattoarvoksi 128 milligrammaa asiakirjassamme. Me emme anna paljonkaan tietoa tyyppi tyyppihyväksyntäaineista, koska tämä on hyväksytty aiemmin, mutta tämä on kuitenkin hyvin poliittinen päätös ja ajattelemme lainsäädäntön muutosta tulevina viikkoina ja kuukausina. Me olemme kuitenkin löytäneet hyviä argumentteja, jotka perustuvat tieteellisiin näyttöihin epätarkkuuksissa mittauksissa. Jos ajattelemme is that the following challenges may impact the effective implementation 1,43 eikä 1,48. Tämä nimenomaan vaikuttaa lainsäädännöllisiin muutoksiin. Auto, ajoneuvojen valmistajat voivat osoittaa, että heille pakotetut testit eivät ole kovin joustavia. Mitä tulee CO2-päästöihin vuoteen 2021 mennessä? Jos ajattelemme markkinoivalvonta, toimenpiteiden tehokkuus jää jäsenvaltioiden vastuulle ja tässä on tarkoitus nimenomaan ottaa huomioon määrättyjen testattujen ajoneuvojen määrä. Meidän täytyy tietää, että EU:ssa on vain kaksi tyyppiä, jossa ympäristöviranomaiset toteuttavat kyseisiä testejä. Meillä on myös riippumaton testityyppi, joka on otettu käyttöön, mutta sen seurausvaikutukset ovat rajoitettuja. On myös joitakin kysymyksiä, joita oli vielä käsitelty uusissa lainsäädäntötoimissa – me tarvitsemme vielä lukuisia vuosia, että voimme parantaa kaupunkien ilman laatua, koska maan teillä ja teillä on hyvin paljon vielä saastuttavia ajoneuvoja. Nämä muutokset astuvat tuntuvasti voimaan vasta muutaman vuoden kuluttua. Yli 10 miljoonaa autoa, eri merkkistä autoa on palautettu, vedetty pois markkinoilta sen jälkeen, kun saatiin tietoja näiden päästöistä, mutta se vaikutus ei kuitenkaan ollut kovin tuntuma. Uusi tyyppihyväksyntäpuitteisto perustuu hyväksyntätesteihin uusissa ajoneuvoissa, kun tämä lähestymistapa osoitti rajansa menneisyydessä. Haluan myös korostaa tärkeimmistä kysymyksistä seuraavat, jos ajattelemme ajoneuvopäästöjen järjestelmät. Ja tässä on kyse nimenomaan dieselsuodattimista. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus toimia kansallisessa lainsäädännössä puuttua asioiden kulkuun, mutta uuden teknologian ansiosta ja myös säännöllisten tarkastusten avulla paikantaa nämä päästöt. Jäsenvaltiot eivät ole tähän mennessä toimineet kovinkaan paljon, kun on kyse diesel suodattimista. Tässä tämä lyhyt esittely, meidän johtopäätöksemme asiakirjassa löytyvät ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt on kollegoiden vuoro käyttää puheenvuoro, jos joku haluaa niin tehdä. Ja sitten kuulemme vastauksia kommentteihin ja kysymyksiin. Gebrandi, olkaa hyvä. Oh, thank you very much, man. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Yllättävää, että saan ensimmäisenä puheenvuoron. Haluaisin ensinnäkin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä tutkimuksesta. Se on enemmän kuin kiintoisa ja löydökset ovat kyllä tutkintavaliokunnan löydösten mukaisia täällä parlamentissa ja myös sen keskustelun tulosten mukaisia, joita Kävimme komissaari Bienkowskan kanssa tässä ympäristövaliokunnassa. Paljon tietysti on vielä kysyttävää kertomuksenne yksityiskohdista. Ehkä tämä ei kuitenkaan ole oikea hetki niin tehdä. Olen iloinen esittämään kritiikin, joka liittyy tähän maavaatimusten mukaisuustekijään tarkastelette sitä myös teknisesti. Ja on ihan kiintoisaa tosiaan nähdä, että teidän kaltaisenne arvovaltainen yksikkö, tilintarkastustuomioistuin, kritisoi sitä niin vahvasti. Ehkä teidän on vaikea kommentoida tätä, mutta se, että komissio päätti vedota tuomioistuimen päätöstä vastaan, on aika moista. Ette ehkä ole ihan samalla linjalla tässäkään komission kanssa. Konkreettinen kysymys markkinavalvonnasta ja tämänhetkisen järjestelmän heikkouksista. Kaikkihan riippuu siitä, miten jäsenvaltiot täytäntöön panevat sääntöjä. Me tiedämme, että tämä on perustavaa laatua oleva heikkous EUn lainsäädännössä. Minä itse olen vaatinut eurooppalaista tarkastusosastoa tai tointa jo vuosia mutta olisi myös toinenkin ratkaisu, jossa tilintarkastustuomioistuin voisi esittää roolia. Minä tiedän, että teillä on ö, tiiviit siteet kansalliseen, kansallisiin tilintarkastusinstansseihin, ja tämä voisi olla hyvä, hyvä kohta nyt toteuttaa tätä yhteistyötä. Eli voisitteko te, te keskustella tästä lainsäädännön täytäntöönpanemisesta? panemisesta kansallisten tilintarkastuslaitosten kanssa, jotta ne voisivat ehkä tehdä kansallisesta järjestelmästä vahvemman kuin mikä se tällä hetkellä on. Ja sitten ohjelmiston päivitykset ovat heikkous. Olen samaa mieltä teidän kanssanne tästä asiasta. Monissa jäsenvaltioissa päivitetään ainoastaan softaa, ei tätä hardwarea, eli ohjelmistoja vain. Voitaisinko millään tavalla velvoittaa jäsenvaltioita toteuttamaan myös laitteiston päivitystä, koska ainoastaan sillä tavalla, että pääsemme eroon laittomista päästöistä, jotka tulevat vanhentuneista autoista, niin vain sillä tavalla voimme saada edistysaskeleita. Äh, niin tässä olivat kommenttini ja kysymykseni. Kiitos vielä kovasti tästä vahvasta raportista. Thank you very much. Kiitoksia. Onko muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Abi. Grazie, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin käytän puheenvuoron, koska ensinnäkin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta huolimatta tästä kertomuksesta. Se on erittäin tärkeää ja on tärkeää, että tämä raportti esiteltiin julkisesti tässä valiokunnassa. Olen sitä mieltä, että tämä raportin sisältö on erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää, että ähm, la, luodaan vähän valoa niille heikkouksille, joita äh, heik- niihin heikkouksiin, joita jäsenvaltiossa on ilmennyt tämän Dieselgatein jälkeen. Minä olen ihan samaa mieltä Gerbrandin esittämien kysymysten kanssa. Ne olivat tärkeitä. Ja sen, niiden lisäksi haluaisin vielä palata tähän ää, niin kutsuttuun retrofit-kysymykseen, eli ää, ajoneuvojen uudistamiseen – tai päivittämiseen. Tehän viittaatte siihen, että tällainen retrofit-käytäntö saattaisi olla tavallaan vaihtoehto ohjelmiston uudistamiselle. Onko teillä mitään konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, minkälaisia ehdotuksia komission tulisi tehdä tämän tilanteen parantamiseksi, koska tällä hetkellähän jäsenvaltioiden tilanne on, tilanne on se, että koko kuva on täysin pirstaleinen, fragmentoitunut ja joissain jäsenvaltioissa päivitetään ainoastaan tätä softaa ohjelmistoa, mutta ei itse koneistoa. Joten olisi hyvä, jos voisitte näin tehdä. Ja Oletteko havainneet, että sen välillä, mitä USAssa ja täällä Euroopassa tapahtuu, niin sen välillä on aikamoinen ero. Äh, USAssahan e, esimerkiksi juuri Volkswagen-ajoneuvoja täytyy päivittää juuri tämän hardwarein osalta. Eli minusta tämä vaikuttaa vähän syrjinnältä, kun ajatellaan EU-kansalaisia ja toisaalta USA-kansalaisia pitäisiköhän komissiota ja jäsenvaltioita vähän patistaa enemmän toimimaan. Ja lopuksi esitän saman kysymyksen, jonka esitin jo komissaarille viime viikolla. No en tiedä, pystyttekö te nyt äh, tähän vastaamaan, mutta – Viittaan tässä äh, Volkswagenin ja äh, Euroopan investointipankin tekemään äh, sopimukseen. Mikä on teidän näkemyksenne tästä sopimuksesta? Eli äh, äh, Volkswagen on saanut 410 miljoonan euron lainan 400 miljoonan euro, euron lainan, mutta onkohan tämä raha nyt käytetty ö, siihen, mihin piti, eli puolentoista vuoden aikana oli tarkoitus tehdä parannuksia, jotka esimerkiksi hyödyttäisivät ympäristöä ja niin edespäin pystyttekö te eh, kommentoida, eh, kommentoimaan tätä eh, sopimusta? Ehkä ette, mutta olisi kiintoisaa kuulla, jos pystytte. Tämä on aiheuttanut aika paljon hämmennystä, koska... Ää, niin onko tämä ollut teidän mielestänne, <clears throat> mielestänne korrekti tapa toimia? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eli ole Haluaako komissio sanoa jotain? Thank you. Uh, Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Tulen komission autoalasta vastaavasta yksiköstä. Voisin lyhyesti vastata kysymyksiin, jotka esitettiin. Tämä on jälleen kerran ohjelmiston päivittäminen suhteessa laitteiston päivittämiseen. On totta, että tämä asia kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan päättää, minkä tyyppistä päivitystä käytetään, mikä korjauskin on paras, koska komissiolla ei ole mitään roolia oikeastaan sen osalta, pitäisikö päivittää ohjelmistot vai laitteet, laitteistot kun on kyse jälkäsennuksesta. Tämä ei kuulu komissiolle tämä asia. Mitä tulee tulevaisuuteen, haluaisin painottaa sitä, että komissio pohtii mahdollisuutta paneutua hyvinkin vakavasti otettavalla tavalla laitteistojen jälkiasennukseen. Miljoonan euron hanke, joka liittyy jälkiasennuksiin, on tulellaan tulossa. Tämä on hanke, joka on työn alla Lisäksi pohdimme vakavasti mahdollisuutta ottaa jälkiasennuksia käyttöön ja myöskin tulevia sääntöjä, jotka liittyvät euro 7, euro 6 kauden jälkeisiin toimiin siis. Olemme aloittaneet valmistelutyöt tämän osalta. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt sitten jälleen tilintarkastustuomioistuimen puheenvuoro. I uh, first answer to the questions uh, posed by uh, Mr. Gimbrand. Haluan kiittää ensinnäkin Gerbrandia kysymyksestä, joka liittyy markkinavalvonnasta ja tä- äh, valvontaan ja täytäntöönpanoon jäsenvaltiossa. Mehän olemme lähettäneet tämän kertomuksen kansallisiin tilintarkastustuomioinstansseihin ja he, ne tietysti saavat itse päättää, minkälaisia tarkastuksia aikovat toteuttaa, mutta meidän tosiaankin on syytä ottaa tämä ongelma esiin vahvemmin, ainakin eri yhteyshenkilöidemme kanssa. Ja olisi hyvä, jos kansallisella tasolla myös tehtäisiin samankaltaisia tutkimuksia. Kun saimme vastauksia briefausasiakirjaamme, niin saimme noin 95 prosenttia vastauksista Saksasta. Muita jäsenvaltioita tämä briefausasiakirja me ei kauheasti kiinnostanut joten ehkä nyt olisi aika toimia. Ja komissiokin viimeksi sanoi, että komissio ei välttämättä, että jäsenvaltiot eivät välttämättä ole riittävän tietoisia tästä ongelmasta edes. Mitä sitten tulee laitteiston parantamiseen tähän retrofittiin? Eli mitä tulee jälkiasennukseen, niin Tässähän on kyse jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöalasta ja mm, he, niiden päätöksestä, joten vaikea puuttua tähän. Mitä sitten tulee tähän Volkswagenin ja Euroopan investointipankin väliseen sopimukseen? No, me tiedämme vain sen, mitä muutenkin julkisesti tiedetään. Me tiedämme, että EIBn ja Olafin tutkinta on meneillään mutta vaikea nyt antaa tässä mitään lopullista vastausta siitä, onko tämä sopimus ok vai eikö, koska meillä ei ole vielä tietoa siitä, miten Volkswagen on käyttänyt rahan. Eli vaikea nyt antaa teille selkeää vastausta. Näin ymmärsin kysymyksenne. Ja kuten sanottu, niin jälkiasennuskysymykset ovat tietysti komission heiniä ja komissio on jo vastannutkin. Mr. Gerbrandi, you want to... Edustaja Herbrandi, olkaa hyvä. Like to thank Mr. Jeff. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tiedonsuojelutuomioistuimen edustajan vastauksista. Yksi lisäkysymys, mikäli sallitte. Pääasiallinen ongelma näissä ajoneuvoissa, jotka edelleenkin ovat teillä, ja joiden suhteen on huijattu. Tätä ongelmaa ei edelleenkään ole ratkaistu Euroopan tasolla. Kansallisella tasolla on eri ohjelmia, kuten Saksassa, mutta se tapa, jolla asia ratkaistaan kansallisella tasolla, esimerkiksi se, että tarjotaan 6000 euroa tällaisen huijausauton ostajalle, niin minun mielestäni näistä autoista tulee halvempia, mikäli ne viedään muualle. Niitä voidaan vuosikausia käyttää vielä muissa jäsenvaltioissa. Minun nähdäkseni on vain yksi järjestö Euroopassa, joka voi pyrkiä koordinoimaan tätä kaikkea Euroopan tasolla, eli Euroopan komissio. Jotenkin komissio kuitenkin on täysin jättänyt asiana ilman hoitoa. EUn toimielinten pitäisi voida ratkaista tämä Euroopan tasolla, eikä jättää tätä jäsenvaltioiden kontolle. Tästä tulee kielteisiä vaikutuksia muille jäsenvaltioille silloin. Thank you. Well, <sighs> this, this question is more to... Kiitos. Uskoakseni tämä kysymys kuuluu toimijoiden väliseen alueeseen, koska tässä on kyse, ja se kuuluu myös jäsenvaltioille, koska jäsenvaltiollahan on lupa antaa mandaatti komissiolle toimia – se kuuluu siis komission ja jäsenvaltion välisiin suhteisiin. Mitä komissio nyt voisi tehdä? Se tarvitsee jäsenvaltioiden hyväksynnän, jotta eurooppalaiset menettelytavat voitaisiin hyväksyä. Ja jos me nyt ja silloin käännettäisiin selkä täysin kansallisille ratkaisuille. Meillä on likaisia saastuttavia ajoneuvoja. Niitä voidaan viedä, ei ainoastaan vain toisiin EUn jäsenmaihin, vaan myös EUn maalueen ulkopuolelle. Jos ajattelemme globaalia tilannetta, meillä ei ole, eh, emme me pääse tämän tyyppisistä toimintatavoista kuitenkaan irti. Sen takia me näemme nämä vertailut amerikkalaisesta lähestymistavasta, jossa eh, ohjelmistopäivitykset ei ole sallittuja. Yhdysvallat pakottaa eh, ajoneuvomateriaalin materiaalin päivittämisen tai ajan tasaistamisen. Nämä sirpaleiset ratkaisut eivät ole parhaita mahdollisia ilmanlaadun parantamiseksi. Kiitos. Kokouksemme päättyy tähän tapamielen iltapäivällä. Kiitos paljon.